Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. Tervetuloa iltapäivän kokoukseen. Olen Rita Harantsova, Euroopan parlamentin varapuhemies, joka vastaa suhteista kansallisiin parlamentteihin. Eli tervetuloa teille kaikille. Ja on hienoa toimia toisena puheenjohtajana iltapäivän kokouksessa. Toinen puheenjohtaja on Gordon Maras. Hän on Kroatian parlamentin eläkevaliokunnan puheenjohtajan ja hän vetää kokousta sitten minun alustuksen jälkeen. Tässä konferenssissa keskitytään nyt taitoihin ja työpaikkoihin ja osallistavaan kasvuun. Mitä voimme oppia toistemme kokemuksista – taitojen kehittäminen ja työvoiman mukauttaminen muuttuviin tarpeisiin, erityisesti nyt kun talous digitalisoituu, niin se on pitkään ollut EUn poliittinen prioriteetti ja myöskin Euroopan parlamentin prioriteetti. Viime lainsäädäntökaudella parlamentti hyväksyi useita päätöslauselmia, jotka liittyivät kilpailukykyisiin työmarkkinoihin 2000-luvulla ja uusiin taitoihin Euroopassa. Meidän täytyy kehittää ja päivittää taitoja työelämässä ja olemme korostaneet koulutuksen merkitystä myöskin ammattikoulutus ja elinikäinen oppiminen. Me kaikki tiedämme, että koulutus ja ammattikoulutus useimmiten ovat kansallisessa, kansallisessa toimivaltuudessa ja siksi Euroopan parlamentin ja muiden toimielinten on kuultava kansallisten parlamenttien näkemykset, jotta voimme varmistaa, että eurooppalainen politiikka on täydentävää, kun ajatellaan kansallisia toimintasuunnitelmia, ja että voimme tukea teitä silloin, kun se on tarpeen, kun mukaudutaan näihin muutoksiin. Eli nyt haluaisin antaa puheenvuoron toiselle puheenjohtajalle Marasille, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Äh, hyvä varapuhemies äh, Sharon Tsova. Hyvät kollegat äh, eri Euroopan valtioista, Euroopan parlamentin jäsenet. Toivon, että me käymme tänään hedelmällistä keskustelua tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Jokainen tietää varmasti, että että pätevyys ja työpaikat ovat tärkeitä Euroopan unionin tulevaisuudelle. Ja minulla on kunnia esitellä ensimmäinen puhuja komissiosta. Hän on komission jäsen, joka vastaa työpaikoista ja sosiaalioikeuksista. Komission jäsen Niklas Schmidt, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, Arvoisat jäsenet, taidoilla on tärkeä rooli, kun pyritään takaamaan kestävä ja kaiken sisältävä kasvu, kun puhutaan vihreästä ja digitaalisesta muutoksesta. Tämä kokous pidetään erittäin tärkeän aikaan, sillä tänä aamuna komissio hyväksyi juuri useita tärkeitä strategioita Meillä on strategia, joka koskee Euroopan unionin digitaalikehitystä, sitten valkoinen kirja, joka koskee tekoälyä ja asiakirja datasta. Eli nyt on todella oikea aika keskustella taidoista, sillä kaikilla näillä erittäin tärkeillä alueilla taidot ovat perustavanlaatuisessa roolissa. Me onnistumme digitaalisessa murroksessa vain siinä tapauksessa, että saamme ihmiset valmiiksi sitä varten. Olette siis valinneet oikean aiheen oikeaan aikaan. Ja tästä syystä samanaikaisesti teemme kovasti työtä tämän digitaalisen murroksen parissa. Haluamme vahvistaa taito-ohjelmamme ihan johtavan komission alkuvaiheesta lähtien. Taiton kehittämisen merkitys heijastuu myös siinä, että se on ensimmäinen Euroopan sosiaalioikeuksien pilarin osa. Euroopalla on edessään tärkeitä taidon, taiton puutekuiluja, ja yli 20 prosenttia eurooppalaisia on sellaisia, joilla ei ole riittävästi lukutaitoa tai numerotaitoja ja kaksi kertaa näin paljon joutuu vielä taistelemaan riittämättömien digitaalitaitojen parissa. Nyt miltei 90 prosenttia työpaikoista vaatii jonkun kaltaista digitaaliosaamista, kuten yhteiskunnassa oleminen ylipäätäänkin robotisointi, tekoäly, e, sähköiset palvelut, kaikki vaativat työvoima, jolla on tähän liittyvät taidot. Kuitenkin komission digitaalinen talous- ja yhteiskuntaindeksin mukaisesti vuodelta 2017 43 prosenttia EUn kansalaisista ei ollut saavuttanut riittävää tasoa digitaalitaidossa ja 17 prosentilla näitä taitoja ei ollut lainkaan. Tällaiset henkilöt ovat työttömyysvaarassa ja vuosina 2002-2016 matalataitoisten kansalaisten työllistyminen laski 10 prosentilla. Työttömyys ei kuitenkaan ole ainoa vaara, joka heitä uhkaa. Ne ihmiset, joilla ei ole perustaitoja mukaan lukien perustavalatuiset digitaalitaidot, eivät enää kykene tehokkaasti toimimaan yhteistyössä arkipäiväisten kysymysten parissa ihan terveyspalveluista ostosten tekemiseen. Tässä kyseessä oli pelkästään yhteiskunnallinen pakko vaan myös taloudellinen sellainen. Meidän täytyy investoida näihin taitoihin, jotta voimme olla kilpailukykyisiä. Suuret trendit, kuten digitalisointi, automatisointi, tekoäly ja nollahiilitalous vaativat toimenpiteitä kaikilla talouden osa-aloilla. Maataloudesta teollisuuteen palvelualalle täytyy mukautua ja uusien taitojen luominen merkitsee sitä, että yli puolet työvoimasta joutuu uudelleen kouluttautumaan merkittävästi seuraavan viiden vuoden sisällä. Tämä on suuri haaste myös PK-yrityksille, koska niihin vaikuttaa voimakkaasti tällainen digitaalinen muutos. 79 prosenttia PK-yrityksistä on selkeästi sanonut, että ne tarvitsevat ainakin perustavanlaatuisia digitaalitaitoja – ja suurin ongelma työntekijöiden uudelleenkouluttamisen liittyy juuri rahoituskustannuksiin. Haaste on siis erittäin suuri. Elinikäinen työpaikka ei enää ole todellisuutta. Ihmiset joutuvat ehkä kymmenisenkin kertaa siirtymään työpaikasta toiseen uransa aikana, mikä merkitsee sitä, että työmarkkinoita luonnehtii voimakas liikkuvuus, ja jotta liikkuvuudesta tehtäisiin mahdollisuus kaikille, täytyy varmistautua siihen, että ihmisillä on myös turvallisuuden tunne, mikä merkitsee sitä, että heitä autetaan näiden työsi- työpaikkasiirtymien aikana. Taidot ovat yksi tärkeä osa, toinen taas se, millä tavalla tulot taataan ja kolmanneksi ihmiset tarvitsevat ohjausta, sillä helppohan se on sanoa, että no, täytyy vaihtaa työpaikkaa, täytyy uudelleen kouluttua. Mutta jos haluaa menestyä, niin ihmiset tarvitsevat myös jonkunnäköistä ohjausta. Jotta kaikkiin näihin haasteisiin voidaan vastata, EU tarvitsee vahvaa taito-ohjelmaa, joka asettaa ihmisen keskiön samalla kuitenkin korostaen kaikkien sidosryhmien yhteistä vastuuta. Tässä syystä aiomme vahvistaa tätä taito-ohjelmaamme ja se tehdään eurooppalaisella tasolla. Ennen kaikkea se täytyy hoitaa jäsenvaltioiden kanssa ja työmarkkinaosapuolten kanssa, kuten myös keinoelämän kanssa. Suurissa tästä tänä maaliskuussa päivitetty taito-ohjelma sisältää kolme päätavoitetta. Ensinnäkin pyritään voimaanottamaan työntekijät, jotta nämä voivat uudelleen kouluttua. Toiseksi taitopaketti, jossa elinkeinoelämältä pyydetään sitoumusta näihin strategioihin työvoiman kohdalla, mikä merkitsee myös taloudellisia sitoumuksia. Ja kolmanneksi Jotta voitaisiin toimia menestyksellisesti, meidän täytyy täytäntöön panna useita avaintoimia, jotta saadaan aikaiseksi kovasti tarvitut muutokset. Ja kun tästä muutoksesta puhutaan, meidän täytyy myös pureutua ihmisten ajattelutapaan, osoittaa, että uudelleen kouluttautuminen ja taitojen lisääminen ei ole mikään rajoite, vaan on todellinen mahdollisuus, kun työmarkkinat muuttuvat, ympäristö muuttuu ja työpaikka muuttuu. Työpaikan vaihtaminen voi myös olla hieno mahdollisuus ihmisille, koska nämä uudet työpaikat eivät välttämättä ole niin vaikeita, monimutkaisia kuin aiemmat. Maaliskuussa esitämme myös ehdotuksen neuvoston suositukseksi, joka koskee ammattikoulutusta ja siinä nykyaikaistetaan eurooppalaista politiikkaa yhdistäen se digitaalisen ja vihreän murroksen. Tavoitteena on myös lisätä Erasmus-rahoitusta ja vahvistaa elinikäisen oppimisen lähestymistapaa. Tavoitteena meillä kaikilla pitäisi olla se, että viemme eteenpäin ammattikoulutuksen kehittämistä meidän täytyy myös ymmärtää hyvin tulevia tarvittavia taitoja. Näin parannamme ennakoitavuutta sen suhteen, mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Ja tämä tieto näin jaetaan paremmin myös kautta Euroopan. Tarvitsemme lisätaitojen kehittämistä ja se on kaikille todellista. Samalla tulisi pohtia sitä, että suurin osa ihmisistä kehittää arvokkaita taitojaan joko vapaaehtoistyön tai elämänkokemuksensa kautta. Hyvin kuitenkaan näitä kokemuksia ei usein ota riittävästi huomioon eikä hyödynnetä. Tämäkin on myös ulottuvuus, johon tulee keskittyä. Meidän tulee varsinkin tukea paremmin yksilöitä, jotta ne ovat mukana tässä prosessissa, saavat suuntauksia, teknistä avustusta ja rahoitusapua niistä on hyötyä ja näin voidaan paremmin tunnustaa näitä arvokkaita taitoja, joita ei tulisi päästää menemään hukkaan. Meillä on eurooppalaisia rahastoja nyt tukemassa tässä. Meillä on hyviä esimerkkejä nyt jo. Jotkut maat pyrkivät parantamaan taitopolitiikkaansa ja räätälöimään tätä politiikkaansa sosiaalirahaston tuella. Jotkut maat ovat jo uudistaneet tätä koulutustaan voimakkaasti. Lopuksi meidän täytyy ryhtyä tehokkaisiin toimiin kaikilla eri tasoilla. Euroopan täytyy investoida sekä eurooppalaisella tasolla että kansallisesti katsoen. Komissio on valmis auttamaan jäsenvaltioita keskittymään tähän investointiin ja tekemään läheistä yhteistyötä oikean strategian kehittämiseksi. Toivon todella, että Tämän keskustelun avulla viesti välittyy myös kansallisiin parlamentteihin, sillä loppujen lopuksi jäsenvaltioiden kontolla on tämän taitostrategian muuttaminen todelliseksi menestystarinaksi. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Schmidt. Kiitokset komission Schmidt teidän puheenvuorostanne. Olen tyytyväinen ja iloinen siitä, että tuitte meitä eilen ja tänään valiokunnissa. Kiitokset tästä puheenvuorosta. Ja sitten seuraava puhuja on suomalainen edustaja Merja Kyllönen. Hän on äh, Suomen suuren valiokunnan äh, varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Hyvät naiset herrat, Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia järjestäjiä tämän kokouksen järjestämisestä. Ja on hienoa kertoa muutamista ajatuksista Suomesta, jotka toivon mukaan ovat hyvä lähtökohta jatkokeskusteluille. Olemme nyt keskellä neljättä teollista vallankumousta. Siihen liittyy digitalisaatio, lisääntynyt globalisaatio ja vihreän politiikan kehittäminen. Tällä tavalla voimme puuttua ilmastonmuutokseen ja lieventää sen vaikutuksia. Digitalisaatio tekee elämästämme helpompaa. Se luo uudenlaisia työpaikkoja kaikilla aloilla, esimerkiksi koulutuksen alalla. Ja varmasti voidaan sanoa, että maailma on meille avoin. Eli pienimmätkin yritykset voivat tarjota palveluitaan ja tuotteitaan ja laajentaa markkinoitaan kattamaan koko maapallon. Ikävä puoli on se, että perinteiset työpaikat katoavat ja monet ihmiset saattavat tällöin menettää työpaikkansa tai eivätkä löydä mitään työtä. Kuka sitten hyötyy näistä muutoksista? Se riippuu siitä, kuinka valmiita opiskelujärjestelmät ovat kykeneviä auttamaan ihmisiä kehittämään taitojaan työelämänsä aikana. Meidän täytyy katsoa, mitä tapahtuu palvelusektorilla, energia, matkailu, rakennusalalla. Koulutusjärjestyksessämme pitää tehdä muutoksia. Millaisia ammatteja tulevaisuudessa tarvitaan? Onko koulutusjärjestelmämme riittävän avoin, joustava, toimintavalmis ja olemmeko me poliitikot valmiita toimimaan? Toivottavasti voitte katsoa Suomen eduskunnan nettisivuilta raportin, joka liittyy yhteiskunnan muutoksiin 2018-2037. Siellä on katsottu sataa lupaavinta teknologian alaa ja katsottu 200 uutta ammattia. Se on silmät avaava raportti, joka osoittaa, että jos olemme fiksuja koulutusjärjestelmissämme, voimme löytää enemmän uusia asioita kuin menetämme vanhoja. Kuten aina, teknologia etenee nopeammin kuin tutkimus, ja paljon nopeampi kuin poliitikot. Ja kun tutkimus saadaan valmiiksi, asiat ovat jo ehtineet muuttua. Teknologinen muutos nopeutuu vuosi vuodelta ja uudesta tutkimuksesta tulee nopeasti vanhaa, joten poliitikkojen on oltava rohkeita ja katsottava tulevaisuuteen ja mietittävä, miten jatkuvasti voidaan kehittää toimivaa koulutusjärjestelmää, joka vastaa työelämän tarpeita. Kun jotain uutta tulee, silloin vaikeinta on muuttaa ajattelutapaa. Ja poliitikkona täytyy sanoa, poliitikoille tämä on kaikkein hankalin asia. Olemme aina tehneet tämän tyyppisiä asioita. Ja miksi nyt pitää tehdä muutoksia? No se, mitä pitää muuttaa Suomessa, meillä pitää olla kohdennettuja kursseja, jotka ovat olennaisia am- aikuisille, joilla ei ole taitoja, mutta myöskin ihmisille, jotka tekevät työtä alalla, joka kokee teknologisia muutoksia. Enemmän kurssia miehille ja naisille työssä käyville, jotka tarvitsevat uusia taitoja. Meidän täytyy muuttaa kannustinjärjestelmää Koulutusta pitää käyttää tehokkaalla ja järkevällä tavalla. Ja se, mitä rahoitamme, jotain uutta, josta saadaan hyviä tuloksia työmarkkinoilla, vai annetaanko vain koulutusta pelkästään koulutuksen vuoksi, ilman että katsottaisiin, mitä oikeasti tarvitaan ja mitä elinkeinoelämä tarvitsee. Meidän pitää käyttää näitä tietoja ja muita politiikassa. Meidän täytyy tietää, mitä pitää tehdä, mitä pitää muuttaa. Ammatin ohjaus, se on ehdottoman tärkeää. Meillä pitää olla yhden lukun järjestelmä, helppo saatavuus ja parempi, parempaa tiedotusta työmarkkinoista. Kun ajatellaan vaikka nettikoulutusta ja tieto portaaleita, joista ihmiset löytävät kaikki nämä tiedot. Sitten pitää parantaa hallintoa. Sitä ehdottomasti tarvitaan kaikilla tasoilla. Ja myöskin johtajien pitää valmistautua tulevaisuuteen. Myöskin politiikkaa pitää tehdä pidemmällä aikavälillä. Meidän täytyy katsoa tulevaisuuden analyysejä esimerkiksi yritysten, yliopistojen, kansalaisjärjestöjen kanssa – ja meidän täytyy myöskin vahvistaa osallistavuutta yhteiskunnassamme. Hallitus hiljattain ilmoitti, että se muuttaa kouluikä sitä ikä, jolloin aste on pakko käydä koulussa. Ja tällä tavalla halutaan varmistaa vapaa pääsy ammattikouluun ja toisen asteen koulutukseen – Tähän mennessä se on ollut liian kallista monille perheille. Ilmaiset kirjat ja niin edelleen. Tällä tavalla voimme puuttua koulutukseen liittyviin eriarvoisuuksiin. Ja mielestäni tämä on hyvä kohta päättää tämä alustus. Eli tehdään tästä kokouksesta rakentava, käydään vilkasta keskustelua ja oppikaamme toisiltamme. Meidän ei kaikkien tarvitse toistaa samoja virheitä, mutta meidän pitää aina löytää parhaat menestystarinat ja kopioida niistä ainakin muutamat päivittäiseen elämäämme. Tulevaisuus on tulossa, mutta ei hätää. Perusasioitakin vielä tarvitaan ja selviämme kaikista muutoksista, jos pystymme katsomaan eteenpäin ja toimimaan järkevästi yhdessä Euroopassa ja myös jäsenvaltiossa. Kiitos. Very much, uh, Mrs. Kilon. Kiitokset, uh, hyvä Rova Kyllönen. Seuraavaksi Ante Babic Kroatian parlamentista. Hän on uh, työllisyysvaliokunnan uh, jäsen. Olkaa hyvä. So thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Maras. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä äh, Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Sharon Sova, muut jäsenet, hyvät naiset ja herrat, ja aion puhua äidinkieltäni kroatiaan. On äh, kunnia ja etu saada puhua teille tänään tästä hyvästä, hyvin tärkeästä aiheesta. Mitä taitoja ja mit, lisää työpaikkoja me tarvitsemme, jotta voimme saada aikaan kasvavaa, kestävää kasvua Euroopan talouteen maailmassa, joka on täynnä haasteita. Teknologinen kehitys, globalisoituminen, ikääntyvä väestö, kaikki nämä ovat äh, vaikuttaneet moniin sosiaaliseen näkökulmiin, myös työhön. Uudet ajat vaativat uusia trendejä, uusia teknologeja, robotiikkaa, internettiä, tekoälyä. Kaikki nämä ovat äh, muuttaneet maailmaa, jossa me elämme ja työskentelemme. Ne ovat muuttaneet meidän työelämäämme ja sosiaalisia suhteita sekä yksityisellä että julkisella sektorilla Euroopassa, kuten myös Kroatiassa. Tämä prosessi on johtanut yhä kasvavaan pätevän työvoiman tarpeeseen kaikilla sektoreilla. Muodollisen koulutuksen lisäksi työelämä hakee lisätaitoja, yleisiä taitoja, mutta digitaalilukutaitoa ja erityistä ammatillista pätevyyttä, erikoistumista, josta komission jäsen Schmidt puhui. Kilpailukykyinen työvoima voi sysäistä talouden kasvuun. Sen vuoksi minä uskon, että investointi korkealaatuiseen koulutukseen on välttämättömyys. Meidän täytyy investoida myös kohdennettuihin työmarkkinapolitiikkoihin, elinikäiseen oppimiseen niin, että voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Ensimmäinen askel kohti tätä on se, että sopeutamme koulutusjärjestelmää niin, että siinä huomioidaan erityisesti ne työt ja ammatit, joihin haetaan eniten työvoimaa tällä hetkellä. Ja että toimimme kuten suomalainen kollegamme juuri mainitsi, kumppanuutta työmarkkinoiden ja koulutuslaitosten välillä, se on erityisen tärkeää. Samoin emme saa unohtaa työntekijöitä, työnantajia, työmarkkinaosapuolia. Näiden tulisi kokoontua yhteen ja täytäntöön panna työmarkkinapolitiikkaa. Sen lisäksi ähm, meidän on nopeasti vastattava haasteisiin ja samalla myös taata elinikäinen oppiminen ja taitojen äh, hankkiminen kaikille niin, että voimme varmistaa oikeudenmukaisen muutoksen, koska hyvin koulutettu työvoima äh, myös äh, edistää kilpailukykyä ja on helpommin työllistettävissä. Kroatiassa elinikäinen oppimisohjelma on ollut aika sirpaloitunutta se, mitä me olemme huomanneet järjestelmässämme, on ollut se, että eri osapuolten välinen koordinointi ei ole ollut äh, riittävää. Siksi meillä on nyt äh, elinikäisen äh, oppimisen ja urasuunnittelun työryhmän, jossa on mukana ministeriöitä, julkisia laitoksia, virastoja ja työmarkkinaosapuolet, ammattiyhdistysliikkeet ja mm, yliopistot ja ammat, muita ammattietujärjestöjä. Tarkoitus on edistää elinikäistä ammatillista ohjausta osana elinikäistä oppimista ja sosiaalipolitiikkaa ja työllistävyyttä. Olen iloinen siitä, että olemme voineet olla tässä suhteessa esimerkkinä Euroopan tasolla. Sen lisäksi, että tarvitsemme muutoksia koulutusjärjestelmään, on hyvin tärkeää investoida lisäpanostuksia siihen, että voimme luoda kestäviä ja laadukkaita työntekijöitä työpaikkoja, edistää yrittäjyyttä sekä edistää sekä nuorempien että vanhempien työntekijöiden taitoja, samoin kuin työttömien taitoja ja niiden työllisten taitoja, jotka ovat sektoreilla, jossa tapahtuu nopeita muutoksia otan huomioon äh, Euroopan väestön ikääntymisen, meidän tulee myös painottaa enemmän äh, ikääntyneitä työntekijöitä, joiden taitoja on parannettava. Samanaikaisesti äh, työnantajille on annettava kannustimia pitää näitä ihmisiä töissä ja käyttää heitä ohjaajina nuorille työntekijöille. Tässä yhteydessä Kroatia on muuttanut myös omaa eläke lainsäädäntöään ja antaa eläkeläisille mahdollisuuden työskennellä kauemmin kuin mikä virallinen eläkeikä on. Kroatian tasavallassa he voivat nyt työskennellä neljä tuntia päivässä. taitojen lisääminen ja, ja täydentäminen on hyvin tärkeää ja tässä täytyy painottaa, että nämä molemmat asiat ovat kaikkien osapuolten vastuulla. Julkiset elimet, työnantajat, mutta myös työntekijöiden itsensä, kuten komission sen Schmidt mainitsi. Haluan myös painottaa, että julkisen sektorin rooli koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja sopeuttamisessa on hyvin tärkeää. Julkisen sektorin täytyy varmistaa se, että tukijärjestelmät että, äh, että on olemassa tukijärjestelmiä taitojen parantamiselle. Sen vuoksi pidämme hyvänä Euroopan komission aloitetta äh, päivittää äh, taitoagendaa ja vahvistaa nuorisotakuutta. Tätä kautta voimme käyttää innovatiivisia ratkaisuja, jonka kautta voimme tukea ihmisiä hallinnoimaan omaa uraansa. Haluaisin myös painottaa, että Kroatia on yksi nuorimmista, tai siis nuorin jäsenvaltio, ja me olemme ottaneet käyttöön hyvin monia EUn aloitteita, kuten esimerkiksi nuorisotakuun. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että olen täysin vakuuttunut, että tässä yhteydessä Euroopan tasolla – Kaikkien jäsenvaltioiden tulisi jatkaa panostusta uusien välineiden kehittämiseen, jolla voimme tukea työmarkkinoita, samoin kuin että saisimme tehokkaita välineitä, jolla voimme parantaa yksilöiden taitoja ja pätevyyttä. Kaikkien, kaikilla sukupolvilla, nuorilla ja vanhoilla, täytyisi olla mahdollisuus saada sopeutettua tukea, johon kuuluu kaikenlainen koulutus, niin että he voivat parantaa mahdollisuuksia joko saada parempi työpaikka tai käynnistää oma yritys. Kiitos. Thank you very much, Mr. Babic, for your... Kiitokset, herra Babic, teidän puheenvuorostanne. Ja sitten viimeinen puhuja on Claudia Müller Saksan parlamentista. Hän on talousvaliokunnan jäsen. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, Madam Vice Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja. Kiitokset mahdollisuudesta saada puhua täällä ja aion nyt käyttää äidinkieltäni. Hyvät naiset ja herrat, ensin haluaisin aloittaa ennakkokommentilla. Uusissa liitto-osavaltioissa koulutustilanne on ollut yllättävän monille. Kysymys ei ole pelkästään ollut ammatti, muutoksista, sillä hyvin monet näistä ammatista ovat, välttämättä, mm, ovat saattaneet hävitä. Hyvin monilla on ollut edellessään kysymys siitä, että ovat joutuneet kouluttautumaan uudelleen ja suuntautumaan uudelleen. Kaikki eivät onnistuneet hyppäämään tähän uuteen aikaan. Ne muutokset, joita meillä nyt ovat edessämme, eivät tule niin nopeasti. Ne ovat tunnettu ja me tunnemme digitalisoinnin, ilmastonmuutoksen ja demografisen muutoksen aiheuttamat paineet. Koulutuksemme ja uudelleen kouluttautumisemme täytyy mukautua tähän. Saksassa kuitenkin on suuria eroja siinä, millä tavalla koulutus vaikuttaa tähän. Miltei kaikki uudelleen koulutus mahdollisuudet ähm, annetaan työntekijän, työnantajan kautta ja työnantaja maksaa myös näistä mahdollisuuksista. Kaksi kolmasosaa äh, tapauksista on tämän kaltaisia. Varsinkin PK-yrityksissä kuitenkin tämä on valtava haaste ja silloin kun tarvetta nähdäänkin, niin niillä ei ole mahdollisuutta tämän kaltaisen uudelleen kouluttamiseen. Myös aiemmalla koulutustasolla on selkeä vaikutus siihen, miten paljon uudelleen kouluttaudutaan. Ne, jotka ovat lopettaneet koulunsa, heistä 68 prosenttia uudelleen kouluttautuu ja ammattikoulutetuista 46 prosenttia, muista 34 prosenttia. Ja juuri tämä ryhmä on se, johon me haluamme puuttua. Siihen emme onnistu puuttumaan hetkisin toimenpitein. Ja tämän lisäksi voidaan todeta, että koulutus Saksassa ei ole mikään kansallisen tason toimivaltuuteen kuuluva asia, vaan sitä päätetään osavaltiokohtaisesti. Meillä on hyvin erilaiset järjestelmät ja kustannukset eri osavaltioista. Osittain kaikki koulutus ei sunkaan ole maksutonta. Meillä on järjestelmä, jossa yhdistämme koulun tarjoaman koulutuksen oppisopimuskoulutuksen, eli tällainen kaksinaisjärjestelmä. Ja tässäkin usein on niin, että koulutuskorvaukset ihmisille, joilla ei ole työpaikka voisivat ainakin saada minimitulon itselleen. Eli miten voimme saada kannustimet aikaiseksi sen suhteen, että jokainen haluaa uudelleen kouluttautua, jokaisella olisi mahdollisuus tällaiseen koulutukseen. Olemme myös liittopäivillä äskettäin päättäneet muutoksesta tähän vaatimusjärjestelmään. Kysymys on siitä, että tällaista opintorahaa ei makseta pelkästään opiskelijoille, vaan myös niille, jotka menevät jatkokouluttamaan jatkokouluttautumaan. Ja se, että meidän täytyy huolehtia siitä, että ihmisten elinkustannukset tulevat katetuksi silloinkin, kun ovat koulutuksessa. Eli se ei saa missään tapauksessa toimia ehkäisevänä tekijänä sille, että ihmiset haluavat kouluttautua. Tietysti olisi hienoa, jos meillä olisi tällainen yhden pisteen tietokeskus niille, jotka haluavat uudelleen kouluttautua. Ja esimerkiksi ne, jotka ovat työttömiä tällä hetkellä. Työttömyystoimisto, sen ei pitäisi vastata pelkästään uusien työpaikkojen välittämisestä, vaan myös uudelleen kouluttautumisesta. Kuitenkin se on käytettävissä vain niille, jotka tällä hetkellä ovat työttöminä Kysymys olisikin siitä nyt, että tätä pätevyyttä tulisi hyödyntää tulevaisuudesta myös kumppanina sellaisille ihmisille, jotka haluavat uudelleen kouluttautua, vaikka ovatkin nyt jo työelämässä mukana. Eli ihmiset sanoisivat, että tarvitsen uudelleen kouluttautumista ja siksi käännyn puoleenne. Lisäksi työnantajan vapauttaminen erilaisista velvoitteista, esimerkiksi mahdollisuus myöntää opiskelun lomaa, ovat tärkeitä kysymyksiä. Samalla työntekijän täytyy, työnantajan täytyy luonnollisesti myös saada korvaus tästä menetetystä työajasta. Ja kun me keskustelemme näistä asioista, meidän tulisi katsoa eri ammatteja. Onko se, mitä nyt, mistä koulutetaan ja mitä opetetaan, onko se ajankohtaista? Voidaanko sitä soveltaa työelämässä ja uusissa työpaikoissa ja onko tämä tieto relevanttia? Suomen kollegakin otti esille tämän sisältymiskysymyksen. Eli meidän tulee katsoa sitä, avata katseemme laajemmaltikin pois tästä perinteisestä työntekijä-työnantaja-asettelusta ja katsoa sitä, miten ihmiset voidaan sisällyttää tähän järjestelmään paremmin. Ja tämän eh, esitämme jokaisessa paneelissa. Erityisesti meidän tulisi katsoa naisia. Teemmekö riittävästi tässä useilla eri aloilla? Viemmekö eteenpäin heidän pätevyyttään? Sillä puolet väestöstä, jos se jää huomiotta, niin se tietysti ehdottomasti aiheuttaa ongelmia, emmekä tule ratkaisemaan ongelmia tällä alalla. Tänä aamupäivällä keskustelimme jo siitä, että nyt täytyy koko väestö saada mukaan tähän murrokseen ja muutokseen. Jos emme näin tee, niin se aiheuttaa ongelmia meille Euroopan unionissa. Ihmiset kääntävät meille selkämme, jos eivät näe mahdollisuuksia uudessa digitaalisessa maailmassa. Ja uudelleen kouluttautuminen on juuri se mahdollisuus, joka meillä on näiden ihmisten mukaan ottamiseen yhteiskuntaan. Thank you, uh, Mrs. Miller. Kiitokset. Um, Roy Müller. Ja nyt olemme valmiita seuraavaan osioon. Eli voimme keskustella kansallisten parlamenttien edustajien ja Euroopan parlamentin edustajien kanssa. Ja antaisinkin puheenvuoron nyt varapuhemies Sharon Sovalle, niin että hän jatkaa tästä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Maras. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia panelisteja näistä alustuksista. Varmaan tämä herätti paljon ajatuksia, eli ennen keskustelua haluaisin muistuttaa vähän näistä keskustelusäännöistä. Voitte käyttää sinisiä kortteja, jos haluatte puheenvuoron. Ja varmistan, että mahdollisimman moni teistä voi olla mukana keskustelussa, mutta muistuttaisin, että teidän pitäisi puhua kol- korkeintaan kolme minuuttia. Ja ensimmäinen puhuja Edustaja Petri Saksasta, olkaa hyvä. Kiitoksia, vara puhemies. Itse tulen Saksasta alueelta. Schmidt varmaan tuntee sen Saarlandista. Siellä on ollut, se on vuodesta että siellä 50 vuotta on kärsitty näistä rakennemuutoksista. Eli tämä tulee kestämään vielä vuosikymmeniä, eli ihmisten täytyy uudelleen kouluttautua. Mutta Kuten Müller sanoi, niin nämä luvut eivät ole juurikaan parantuneet meillä. Ja on eroja miesten ja naisten välillä. Tämä näkyy myöskin työelämän lopussa, kun ajatellaan eläkkeitä, riittäviä eläkkeitä. Eli äh, naiset kärsivät useimmiten eläkeajan köyhyydestä. Eli elinikäinen oppiminen on yksi tärkeistä toimista, työelämä muuttuu nyt voimakkaasti ja kun ajatellaan vuoristoalueita, niin tiedätte, että nämä muutokset johtavat siihen, että esimerkiksi auto ja terästeollisuus ovat siirtyneet muualle. Eli ammattikoulutus on tärkeää näillä aloilla. Ja siksi meidän täytyy ottaa huomioon myöskin työnantajien edut. Eli Saksassa on puhuttu myöskin työmarkkinaosapuolista, eli että tämä pitäisi laittaa mukaan työsopimuksiin, eli kuinka paljon koulutusta voidaan myöntää. Ja Saksassa käydään poliittista keskustelua. Oma puolueeni, sosiaalidemokraatit, tekivät juuri ehdotuksen, eli että tämä pitäisi kirjata lakiin. Ihmiset jotka ovat jo työelämässä, voivat saada kolme vuotta ja muille se olisi 12 päivää vuodessa. Eli työnantajien pitäisi nyt näissä asioissa kastaa sosiaalinen vastuunsa työntekijöistään ja heitä pitää näissä asioissa tukea. Ja valtion tehtävänä on luoda oikeat puiteehdot ja mallit, jotka sitten mahdollistavat sen, että työnantajat voivat tarjota yksilöllistä koulutusta ja jatkokoulutusta työntekijöilleen. Myöskin Euroopan tasolla voitaisiin keskustella siitä, millaiset nämä eurooppalaiset puitteet ovat, joissa voidaan toimia. Eli tämä nyt ei ole pelkästään kansallista toimintaa, vaan tätä käsiteltäisiin myöskin Euroopan tasolla. Varmaan komissiollakin on ajatuksia näistä vähimmäispuitteista Euroopan tasolla. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Starovic Sloveniasta. Kiitos, että sain puheenvuoron. Tulen puhumaan Sloveniaa. kieli, jota kaksi miljoonaa ihmistä käyttää. Minun täytyy sanoa, että olen todella iloinen, että yksi painopisteistä uudessa komissiossa on keskittyä enemmän perusoikeuskirjaan, joka merkitsee enemmän solidaarisuutta ja oikeudenmukaisempaa Eurooppaa, ja se merkitsee myös enemmän kohesiota. Olen myös iloinen siitä, että meillä on enemmän sosiaalista ulottuvuutta taloudellisissa järjestelmissämme, koska tämä johtaa parempaan johtaa siihen, että me, meidän maailman suurin talousalueemme voi olla vielä vihreämpi ja vielä kestävämpi. Meillä on uusi lähestymistapa taloudelle, joka on myös OECDn projekti. Ja tämä antaa enemmän tieteellistä pohjaa paremmalle ja kestävämmälle kehitykselle ja taloudelliselle kasvulle. Tässä projektissa on myös uusia lähestymistapoja, uusia tekniikoita, uusia mahdollisuuksia kehittää politiikkaa, jossa keskitytään ihmisiin ja heidän, hyvinvointiinsa. Tämä OECDn projekti on tai siihen liittyy myös ähm, äh, älykäs data, tuottavuus, samoin kuin äh, sisällyttävän kasvun malli. Slovenia on mukana tässä projektissa ja olemme myös äh, tässä ohjelmassa yksi puheenjohtajista – Sloveniassa meillä on vielä äh, taloudellista kasvua, mutta meillä ei ole tarpeeksi ähm, työllisyyttä. Meillä ei ole tarpeeksi työntekijöitä, joilla on tarvittavat äh, taidot. Meillä on kuilu työmarkkinoilla, meillä on suuri aukko siellä. Miksi? No siksi, että aikaisemmin me keskityimme vain ja ainoastaan markkinoihin. Me olimme varmoja siitä, että markkinat löytävät ratkaisun kaikkiin ongelmiin, mutta tämä oli väärä lähestymistapa. Jossain puolivälissä 90-lukua minä ehdotin uusia projekteja pääministerille, mutta hän sanoi, että hän ei ollut valmis oikeastaan tällaiseen uuteen lähestymistapaan. Joten toivon todellakin, että EUn tuleva investointi tieteeseen ja tutkimukseen, menisi myös esimerkiksi yhteiskuntatutkimukseen, siihen miten yhteiskunta ja, ja, ja instituutiot toimivat ja että löytäisimme oikeat ratkaisut, jotka olisivat tehokkaampia ja että voisimme tehdä sosiaalista instituutiosta tehokkaampia ja sitä kautta Euroopasta tehokkaamman. No 56 prosenttia koulua käyvistä lapsista sen jälkeen, kun he ovat äh, päättäneet äh, koulunsa, tulevat äh, työskentelemään sektoreilla, joita ei tänä päivänä vielä ole olemassa. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Kretu Romaniasta, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat ystävät. On erittäin tärkeää oppia toisten kokemuksista. Pelkään pahoin, että olemme nyt sellaisessa hetkessä, jossa me joudumme kuvittelemaan sellaisia kokemuksia, joita kenelläkään ei ole vielä ollut. Neljäs teollinen vallankumous menee elinkeinoelämän rattaiden läpi. Hyväksymmepä sen tai emme elinkeinolla on aika tekevää, onko täystyöllisyyttä tai eläkejärjestelmiä, budjettivaroja, voidaanko rahoittaa koulutusta tai säilyttää yksityisyys. Se on meidän tehtävämme. Tämän lisäksi unionilla ei ole niin sanottua digitaalista arvokkuutta. Ne, jotka kontrolloivat servereitä, kontrolloivat meidän mieliämme. Robotit ja tietokoneet korvaavat yhä useamman aktiviteetin, jota ihmiset tähän mennessä ovat hoitaneet. Meidän sosiaaliturvajärjestelmämme pohjautuvat ajatukseen siitä, että kaikilla on pitkän aikavälin työpaikat, että meillä on instituutiot, jotka kykenevät keräämään rahaa ja rajat, jotka pitävät pääomat sisällään. Digitaalinen todellisuus on aivan jotain muuta. Me tarvitsemme uusia innovatiivisia toimenpiteitä, globaaleja sääntöjä ja veroja, jotta me voimme täytäntöönpana näitä sääntöjä. Tarvitsemme myös poliittista tahtoa ja tuo poliittinen tahto edelleenkin puuttuu, kuten myöskin kapasiteetti. Ja meidän täytyy siis pitää mielessämme se, että valvonta ei aina ole tehokasta, mutta tietysti voisimme aloittaa voimaan ottamalla ihmiset. Koulutus, koulutus ja koulutus, kuten on jo todettukin. Ei pelkästään lapsille, ei pelkästään nuorille, Elinikäinen oppiminen, työpaikkojen vaihtaminen. Tämä on kaikkein kestävintä ja poliittisesti tehokkain toimenpide. Mutta tämä toimenpide vaatii sitä, että voimme muuttaa prioriteettejamme, kun kysymys on budjettikuluista. Nyt ei 10 tai 20 vuoden kuluttua. Kiitos. Thank you very much. And the next speaker on my list. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Makar Kroatiasta. Hvala lijepa poštovana predsjedavajuća. Pozdrav svim ostalim kolegama. Kiitoksia puhemies ja haluaisin toivottaa muutkin kollegat tervetulleeksi. Me kaikki tiedämme, että Euroopan teollisuuden pitää olla kilpailukykyistä digitaalisessa kumouksessa. Ja kun digitaalisia taitoja kehitetään, niin näin avataan ovia digitaaliselle taloudelle. Digitaaliset markkinat Euroopassa eivät voi kehittyä, jos emme puutu digitaalisten taitojen vähyyteen. Tämä on tullut tänäänkin jo monta kertaa esille. Digitaaliset taidot avaavat uusia työpaikkoja kaikille EUn kansalaisille ja näiden taitojen puute on jo nyt rajoittanut kehitystä Euroopassa. Eurooppalaisten täytyy saada työpaikkoja, joita he ansaitsevat, ja meidän täytyy mahdollistaa se, että yritykset saavat käyttöönsä paljon ihmisiä, joilla on digitaalisia taitoja. Näitä taitoja vielä Euroopassa ei ole tarpeeksi, ja siksi on työpaikkoja, joita ei pystytä täyttämään. Nuorisotyöttömyys, eli 15 24-vuotiaat, niin työttömyys heidän osaltaan lähes 20 prosenttia. Yli kolmannes Euroopan työvoimasta tai 45 prosenttia Euroopan kansalaisista oma ainoastaan perustaidot digitaalisissa asioissa. Meidän täytyy kouluttaa noin miljoona nuorta, jotta saadaan täydet työ, täytettyä työpaikkoja digitaalisella alalla erilaisilla harjoitteluilla, koulutusjaksoilla. Ja kehittämällä lyhytaikaisia työllistämisohjelmia. Työvoimaa pitää kouluttaa uudelleen. Meidän pitää uudelleen ohjata resursseja ja parantaa digitaalisia taitoja. Meidän täytyy tiedottaa digitaalisten taitojen merkityksestä työmarkkinoilla ja koko yhteiskunnassa. Myöskin täytyy muistaa, että IT-alalla on suotuisat olosuhteet sekä miehille että naisille. Ja on jo todettu, että meillä on kuilu, kun ajatellaan miesten ja naisten palkkoja ja eläkkeitä. Ja myöskin on joustavat työajat. Se on erittäin hyvä tapa yhdistää työ- ja yksityiselämän. Digitalisointi ja liiketoiminnan automatisoituminen korostaa sitä, kuinka tärkeää on oppia uusia taitoja, koska tällä tavalla voidaan löytää uusia työpaikkoja ja kehittyä sekä yksityisellä sektorilla että julkisella alalla.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 työllisyys yskii Kyproksella ja johtuu osittain uusliberaaleista suuntauksista. Nyt annetaan enemmän epätyypillisiä työpaikkoja pysyvien työpaikkojen sijaan. Nuoret ihmiset lähtevät maasta, etsivät työpaikkoja ulkomailta. Palkat ovat kutistuneet, eläkkeet laskevat ja sosiaalisesti haavoittuvat haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät ovat vaikeuksissa. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa sanotaan, miten tärkeää on auttaa ihmisiä työmarkkinoilla, jotka kärsivät marginalisoitumisesta ja syrjäytymisestä työmarkkinoilla ja niin edelleen. Talouksien Kotitalouksien tulot ovat pienentyneet ja työllistyneiden määrä on vähentynyt ja huolestuttava. Minä kannatan eurooppalaista vähimmäispalkkaa ja olen huolissani pyrkimyksistä tiukentaa työehtoneuvotteluoikeuksia. Minusta on tärkeää, että me kykenemme sopeuttamaan palkkoja yritysten kilpailukyvyn mukaisesti. Meidän täytyy varmistaa, että emme anna etu, etua vain kilpailukyvylle, vaan kunnollisille työpaikoille. Me tarvitsemme säätelykehystä uudenlaisille työsuhteille niin, että työntekijät näkevät, että tessiä toteutetaan ja että on minimistandardit työlle ja että voimme varmistaa sen, että työpaikat ovat turvallisia. Sen vuoksi me tarvitsemme valvontaa ja meidän täytyy varmistaa myös, että kaikki uudet työpaikat kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. Olen huolissani siitä, mitä kuulin komission jäseneltä ja muilta puhujilta paneelissa ajatushan nykyään on se, että ei enää ole tällaisia elinikäisiä työpaikkoja, vaan ihmisten on vaihdettava työpaikkaa vaikkapa kymmenen kertaa työuransa aikana. Ja sitten myös ajatus siitä, että pitäisi tehdä työtä eläkkeellä. Ja sitten idea elinikäisestä oppimisesta ja kouluttautumisesta niin, että ihmiset voivat ylipäätään jatkaa työntekoa. Kreikassa ajatus on aina ollut se, että työpaikka on e- elinikuinen. Ja minä olen yrittänyt kouluttautua omassa työssäni koko ajan niin, että muutun siinä paremmaksi. Onhan tietenkin nyt hankalaa, jos joku sanoo minulle minun iässäni, että vaihdappa työpaikkaa, en löydä töitä. Thank you very much. The next speaker on... Kiitoksia. Seuraavaksi Dušek Kroatiasta, olkaa hyvä. Hvala lijepa, poštovana. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kun me käsittelemme tätä tärkeää aihetta ja näitä haasteita, joita nuorilla on edessään työmarkkinoilla, meidän tulisi ehdottomasti jättää huomiota se, että Euroopalla on edessään väestökriisi. Jokainen uusi sukupolvi on aina huonommassa asemassa. Nuoret haluavat vanhemmiksi ja haluavat osallistua samanaikaisesti aktiivisesti työmarkkinoille, mutta useinkaan näitä kahta ei voi yhdistää. Esimerkiksi monet sallivat työskentelyn sunnuntaisin. Siitä huolimatta työ, lastenhoitopaikkoja ei ole avoinna sunnuntaisin. Ja toinen ongelma. Päiväkotipaikkoja puuttuu varsinkin iltapäivisin joustavuus työnantojen suhteen, että nämä sopeuttaisivat tarpeensa työtä tekevien vanhempien tilanteeseen. Tämä usein aiheuttaa puutteita työmarkkinoilla hyvin. Usein naiset joutuvat nimenomaan kieltäytymään työpaikoista, kun ovat sitä mieltä, että päivähoitopaikkoja ei ole saatavilla. Ei ole työpaikan etujen mukaista tarjota näitä etuja työntekijöille. Ja siitä syystä valtion tekemien toimenpiteiden lisäksi meidän täytyy ehdottomasti lisätä myös tietoisuutta siitä, miten tärkeää on tämänkaltaisen politiikan lisääminen, jotta järjestelmä olisi kestävämpi. Meidän täytyy vakuuttaa ne siitä, että vastuu kannetaan tällä alalla ottaen käyttöön yrittäjäystävällisiä toimenpiteitä – tässä voimme luottaa eurooppalaisiin rahastoihin, joita voidaan käyttää kannustimena yrityksille, jotta nämä ottaisivat käyttöön ja säilyttäisivät erilaiset perheystävälliset toimenpiteet. Kiitos. Hvala lijepo. And the next Kiitoksia. Seuraavaksi Sigurd Virosta. Thank you. Uh, undoubtedly. Kiitoksia tietoa taitojen päivittämisestä, helppo pääsy netti, verkkoihin, räätälöidyt kurssit ja se, millaisia taitoja on hankittu työelämän ulkopuolella. Eli kaikki tämä vaikuttaa yhteiskunnan muutokseen, jota tarvitaan. Tällä muutoksella päästään kohti digitaalista ja vihreää tulevaisuutta, mutta korostaisin että meidän täytyy muokata mentaliteetteja, kuten komission jäsen totesi. Uudelleenkoulutus ja jatkokoulutus ei ole pakko, vaan se on mahdollisuus. Kun ajatellaan työtä ja tuloja, mutta korkeakoulutetut todennäköisemmin osallistuvat elinikäiseen oppimiseen kuin ihmiset, joilla ei ole mitään koulutusta – ja meidän täytyy paremmin ymmärtää, millaisia esteitä näillä ihmisillä on. Heidät pitää saada mukaan elinikäisen oppimisen ohjelmiin. Esimerkiksi Viron äh, raporteissa on todettu, että koulupudokkaat ja ihmiset, joilla ei ole mitään muodollista pätevyyttä, hankkivat uusia taitoja. Työelämässä YouTube-videoista he oppivat vanhemmiltaan tai opiskelevat itse mutta he eivät näe itseään opiskelijoina. Ja kaikki kampanjat, joissa puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja uusien taitojen hankkimisesta, niin he eivät huomaa niitä. He eivät huomaa näitä kampanjoita, koska he eivät näe itseään näiden hankkeiden kohderyhmänä. Heillä on kielteisiä kokemuksia koulusta ja oppimisesta, opiskelusta – Eli meillä pitää olla erilainen lähestymistapa, jotta voidaan tarjota tätä koulutusta niille, jotka tätä koulutusta eniten tarvitsevat. Vaikka aikaisemmat kokemukset saattavat olla kielteisiä, se ei tarkoita, etteivätkö he pystyisi hankkimaan uusia taitoja tai että heitä ei haluttaisi näihin ohjelmiin. Eli meidän täytyy muokata ihmisten mentaliteetteja ja sitä kautta pääsemme älykkäämpään ja digitaalisempaan työvoimaan. Kiitos. Thank you very much. The next speaker... Kiitoksia. Seuraavaksi Piris Espanjasta. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Minulla on 8-12-vuotiaat lapset ja uskon, että sitten kun he lähtevät mukaan työelämään, niin he eivät saa sellaista työtä kuin tällä hetkellä. Olen täysin varma siitä, että kun puhutaan perinteisistä ammateista, niin he eivät tiedä, millaista työtä he tekevät, koska he tekevät jotain työtä, jota tällä hetkellä vielä ei ole olemassa. Monet kysyivät, millaiset ovat koulutusjärjestelmät, kun otetaan huomioon työelämän muutokset? Tämä nyt on avainkysymys. Vastauksia on monia ja joku on puhunut esimerkiksi kannusteista, jotta ihmiset lähtisivät mukaan työelämän esimerkiksi oppikoulutusjärjestelmän kautta. Ja meillä pitää olla kaksi tahoista ammattikoulutusta, eli nuoret eivät saa ainoastaan teoreettista koulutusta, vaan työelämässä vaaditaan teorian lisäksi myöskin todellisia taitoja, käytännön taitoja. Tämä nyt ei ole mikään uusi. Tästä puhuttiin Extrematurassa jo 2014 ja tämä ohjelma on toiminut hyvin. Itse olen espanjalainen ja siellä on korkeat työttömyystasot, erityisesti nuorten osalta. Mutta tilastojen mukaan nuoret ovat kaikkien näköinen parhaiten koulutettuja Espanjassa. Eli nyt kun ajatellaan sitä, millaisia työntekijöitä etsitään ja se, mitä nuoret opiskelevat, niin siinä on suuri ero. keinoäly, robotiikka, 5G, äh, neljäs vallankumous on saapunut. Ja meidän täytyy puhua nuorille asioista, jotka auttavat heitä tulevaisuudessa ja kehittää näitä asioita. Espanjan ja Euroopan haasteet liittyvät siihen, että voimaan luoda näitä välineitä ja antaa Euroopan nuorille taitoja, jotka tekevät heistä haluttavia yrityksissä ja meillä pitää olla eurooppalaisia ohjelmia, joissa otetaan hukaan myöskin kielten opetus. Lapset tekevät tulevassa työtä, joita tällä hetkellä ei ole olemassa, ja jotta valmistaudumme tähän, meidän täytyy olla rohkeita. Meidän täytyy kouluttaa nuoria ja muuttaa järjestelmää ja auttaa heitä pääsemään työmarkkinoille tämän kaksitahoisen koulutuksen kautta. Meidän pitää toimia nyt. Viime vuosina Horizon 2020 ohjelma on trampoliini jota kautta päästään näihin tulevaisuuden työpaikkoihin. Ja nyt tarvitaan miljoonia työntekijöitä, joilla on näitä taitoja tulevina vuosina. Meidän täytyy tehdä tätä työtä välittömästi, jotta digitaalinen kuilu ei lisäisi eroja nuorten välillä eri maissa. Meidän täytyy varmistaa parempi kilpailukyky ja tällä tavalla voidaan tarjota myöskin korkeampia palkkoja. Kiitoksia. Muchas gracias y vamos a continuar. Kiitoksia. Ja seuraavaksi toinen edustaja Espanjasta Sanchez. Merci, Madame le Président de la séance. Je vais parler en langue espagnole. Buenas tardes a todos. Hyvää iltapäivää kaikille. Oma poliittinen ryhmäni, eli Vox, sehän on täällä ECR-ryhmässä, niin me katsomme, että koulutus ei ole ainoastaan taloudellinen kysymys. Se liittyy myöskin ihmisarvoon ja siksi viranomaisten on varmistettava, että olisi kyse yksityistä julkituisista instituutioista, niin kaikkien on saatava mahdollisimman hyvä koulutus. Ja kun tilanne nyt on tämä, niin katsomme, että on otettava huomioon yleinen koulutus, jota annetaan kaikille toisen asteen koulutuksessa. Ja kuten toisissakin maissa, esimerkiksi Ranskassa, siellä tarjotaan yhteinen pohja, jossa on neljä ainetta. Ja ne ovat pakollisia kaikille sekä ranskalaisille että ulkomaalaisille. Ensinnäkin kansallisen kielen opiskelu ja siihen liittyy myöskin kansallisen kulttuurin opiskelu. Ja toinen aine olisi sitten tieteellinen, jossa on matemaattista sisältöä ja näin ihminen pystyy ajattelemaan abstraktisti ja pystyy toimimaan teknisellä ja tieteellisellä alalla. Kolmas aine oli sitten toinen kieli, kansallinen kieli, joka ei ole kyseisen henkilön äidinkieli tai valtion valtakieli. Ja tähän liittyy myöskin kulttuurin tuntemus. Ja lopuksi vielä aine, joka liittyy tietojen käsittelyyn, jotta pystyy valmistautumaan työelämään. Ja tällainen yleiskoulutus, johon liittyvät nämä yleiskohdat, niin se on välttämätön ja tällä tavalla voidaan välttää kulttuurista ja älyllistä köyhtymistä – Meidän täytyy käyttää IT-resursseja hyödyksi tehokkaasti. Se koskettaa myöskin nuorempia. Minulla on tästä suoraa kokemusta. Yli 30 vuotta olen toiminut yliopiston lehtorina. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että haluttaisiin mitään yleistä koulutusta pelkästään. Tämä on peruskoulutus ihan kaikille. Kyse on myös ihmisarvosta. Ja tämä voidaan yhdistää siihen, että kehitetään taitoja ottaen huomioon tämänhetkinen taloustilanne. Nämä uudet taidot ovat sellaisia, jotka pitää mukauttaa yksityisen sektorin vaatimuksiin. Siellähän nyt on eniten työpaikkoja sekä eu että EUn ulkopuolella. Näitä taitoja pitää kehittää muistaen, että pitää parantaa ammattikoulutusta. Ei saa olla mitään epäsuhtaa, niin kuin monissa jäsenvaltioissa on, ja tämä koskee myöskin Espanjaa. Kun ajatellaan vaatimuksia jotka liittyvät yksityisen alan koulutukseen. Ja sitten kun ajatellaan, kuinka paljon ihmisiä valmistuu yliopistosta. Tämä aiheuttaa hyvin paljon turhautumista. Jotkut ovat saaneet korkeakoulututkinnon, mutta eivät pysty kunnolla, saamaan kunnollista työtä tällä hetkellä. Meidän täytyy varmistaa, että työstä saa palkan, kunnollista palkkaa – jolla pystyy elämään. Ja yhteiskunnan pitää myöskin arvostaa näiden henkilöiden tekemää työtä riippumatta siitä, onko heillä yliopistotutkintoa vai ei. Kiitos. Muchas gracias. And... Kiitoksia. Ja tähän päättyi puhujalista. Eli nyt sitten panelistit saavat uuden puheenvuoron tässä on tullut nyt monia mielenkiintoisia kommentteja ja myöskin kysymyksiä eri osista Eurooppaa. Ja jos sallitte, niin siellä oli yksi asia, joka liittyi digitaaliseen vallankumouksen vaikutuksiin työmarkkinoilla. Ja komissio tänään on julkistanut ensimmäisen tiedonannon liittyen digitaalisuuteen. Niin haluaisin ensin antaa puheenvuoron komission Schmidtille, hän voi vastata näihin kysymyksiin ja kommentteihin ja hän voi myöskin sitten antaa johtopäätöksensä paneelille. Kiitos. Merci madame euh, la présidente. Vous avez raison, euh, le défi majeur. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin tämä digitaalihaaste. Digitaali kehitys muuttaa todennäköisesti suurimman osan työpaikoista. Ja näin se vaatii jokaiselta investointeja omiin taitoihin. Ihan alkuun haluaisin toistaa sen, että investoikaa koulutukseen ja taitoihin. Jatkuvan koulutukseen se on myönteinen asia. Ei se ole mikään rajoite, vaan uusi mahdollisuus. Ja minusta meidän tulee välittää kaikille niille, jotka ovat kovin huolissaan tästä asiasta ja tietysti aivan perustellusti pelkäävät digitaalivallankumouksen vaikutuksia työpaikkoihin. Täytyy sanoa, että heitä tulee jättää yksin ja tästä syystä meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki vastuuhenkilöt kansallisella tasolla Euroopan unionissa tietysti myöskin, mutta myös yksityisellä sektorilla. Meidän täytyy luoda tai parantaa tätä kestävän kehityksen, kestävän koulutuksen puitteistoa. Tässä vallankumouksessa on kysymys siitä, että muutamme perspektiiviämme, muutamme ulottuvuuttamme. Toiseksi ongelma on todellakin se, että ne, jotka ovat vähemmän koulutettuja, ovat myös niitä, joihin investoidaan kaikkein vähiten. Ja usein heidän tehtävänänsä, heidän työpaikkansa ovat kaikkein uhatuimmat. Ja siitä syystä meidän täytyy pyrkiä löytämään hyvät menettelyt, joiden avulla nämä työntekijät voidaan tuoda koulutettaviksi. On totta, että hyvin moni heistä eivät muistele mitenkään suurella lämmöllä kouluaikojaan ja siksi täytyy keksiä uusia menettelyitä, joiden avulla voidaan kouluttaa ja tarjota uusia näkymiä, tarjota uusia mahdollisuuksia. Tämäkin tietyllä tapaa on vallankumous, sillä meidän tulee muuttaa koulutuspuitteistoa. Kolmas osio merkitsee sitä, että hyvin usein nimenomaan kaikki vanhimmat työntekijät, ja kun puhumme vanhimmista, niin hyvin usein tämä vanheneminen alkaa suhteellisen aikaisin. Heihin investoimme aika vähän. Ja meidän täytyisi luoda jollakin tapaa sellainen digitaalikoulutusyrityksiin, sillä nämä henkilöt usein nimenomaan joutuvat hankalan tilanteeseen, kun työpaikat muuttuvat. Eli ikä ei saisi olla syrjinnän peruste. Kun puhutaan elinikäistä oppimisesta, niin sen täytyisi todella merkitäkin sitä elinikäistä oppimista jopa tuon ammatissa olemisen jälkeen. Sillä olemme puhuneet myös aktiivisesta ikääntymisestä, mikä merkitsee sitä taas, että työelämässä olemisen jälkeen täytyisi myös saada mahdollisuuksia kouluttautua. Tämä liittyy myös niihin äh, kiireellisiin kysymyksiin, joista meitä on muistutettu. Todella naiset ovat vähemmän edustettuina uudessa teknologiassa. Samalla kuin vertaamme näitä tyttöjen ja poikien saavutuksia kouluelämässä, niin itse asiassa tytöthän ovat parempia myös tiedeaineissa – ja tällainen este, joka on työelämässä, se täytyy poistaa. Ja näin ollen tasa-arvotaistelua käydään myös digitaalipuolella. Lopuksi meillä on paljon tehtävää edessämme, kun ajattelemme että tulevina vuosina, ja kun puhun tulevista vuosista, en nyt tarkoita seuraavaa 2-30 vuotta, vaan 5-7 vuotta tulevaisuudessa, ehkä maksimissaan 10 vuotta, meidän tulee uudelleen kouluttaa noin puolet, ehkä vähän enemmänkin kuin puolet työvoimasta. Eli me puhumme sadasta sataan 30 tuhannesta ihmisestä. Valtava määrä. Kyseessä on myös valtava rahoituksellinen määrä. Emmekä me onnistu tässä ilman julkisia varoja. Tämä ei onnistu ilman investointeja. Ja totesin nimenomaan investoinnit, sillä taitoihin investoiminen on investointi samankaltainen kuin tietokoneisiin tai koneisiin investoiminen. Ja tästä syystä meidän tulee muuttaa katsantokantamme sen suhteen, millä tavalla näitä investointeja kohdellaan yritystasolla. Meillä täytyy olla vähennysmahdollisuuksia ja mahdollisuutta se huomioon yrityksen tileissä tai verotuksessa. Aiomme käynnistää tämän uuden kilpailuohjelmamme muutaman viikkojen kuluessa. Se on ensivaihe. Ja tietysti tämä ohjelman täytyy sitten ottaa huomioon ne kokemukset, kulttuuri ja viiveet tai edellä olemiset, jossa, joka eri maissa on. Ja niitä täytyy mukauttaa sitten niihin eri vaatimuksiin, joita meillä on, kun puhumme tekoälystä, joka muuttaa yritykset, joka muuttaa tavan tuottaa, joka muuttaa eri ammatit, esimerkiksi lääketieteen alalla. Kaikki tämä on muuttumassa siitä syystä meidän täytyy tänä päivänä valmistautua näihin muutoksiin. Meidän tulee valmistautua niihin myös luottamuksella, ei niin, että pelkäämme. Meidän tulee antaa luottamuksen tunne kansalaisille. Monet asiat tulevat muuttumaan, mutta ne muuttuvat parempaan suuntaan. Vähemmän toistoa, vähemmän tuskaa, vähemmän tylsää työtä koneiden ääressä. Yritetään nauttia siitä, mitä ihmiset osaavat tehdä paremmin, eli luovuudesta, empatiasta, yhteistyöstä. Näin ollen tämä on suuri ponnistus Euroopalle ja suuri osa meidän tulevaisuuttamme. Me aiomme hyväksyä tärkeän strategian, joka koskee digitaalimaailmaa. Ja tästä strategiasta lähtien ja tämän strategian onnistumisen myötä Eurooppa näkyy sitten kansainvälisellä näyttämöllä, kansainvälisessä kilpailussa suhteessa niihin suurin kilpailijoihin, jotka ovat Yhdysvallat ja Kiina. Ja näin ollen investoiminen miehiin ja naisiin, lapsiin. Eilen kävimme keskustelua lapsitakuista. Kaikki tämä on tärkeää ja suhtaudun optimistisesti siihen, että me voimme tämän taistelun voittaa. Me voimme muuttaa Eurooppaa, joka tänä päivänä on tärkeä talousmahti. Me voimme eh, jäädä sellaiseksi myös tulevaisuudessa. Thank you very much, Mr. Commissioner. Thank you. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos tästä myönteisestä ja rohkaisevasta viestistä. Ja seuraavaksi Kyllönen. Te puhuitte jo alustuksessa siitä, että meidän täytyy oppia toisiltamme. Ja me olemme kuulleet aika paljon puheenvuoroja eri osista Eurooppaa. Eli te saatte puheenvuoron ja voitte vastata siitä ja kertoa, mitä te olette oppineet tästä keskustelusta. Olkaa hyvä. Thanks a lot, Madam Chair. I think... Kiitos eh, puheenjohtaja. Kyllä minä olen oppinut jotain ja, ja se on aina hyväksi poliitikolle. Minun huomioni, kun katson tätä digitaaliaikaa, niin ajattelen sitä, että kuka tämän muutoksen tekee. Joskus tuntuu, että ihmiset eh, eivät enää ole osaa tätä muutoksen tekoa. Vaikuttaa enemmänkin, että tämä tulee ulkoavaruudesta jostain tuolta mysteerisestä paikasta. Mutta itse asiassa me teemme tämän muutoksen. Me olemme päätöksentekijöitä. Me päätämme, että me haluamme tehdä raskaasta työstä kevyempää vai Ajattelemmeko, että haluamme korvata ihmisen, työntekijät? En usko näin. Mutta miten me tarkastelemme tätä digitaalista aikaa, miten se tulee meidän elämäämme ja miten me suhtaudumme siihen, onko se hyvä vai onko se paha. On helpompaa valvoa digitaalisia asioita kuin valvoa tai hallinnoida esimerkiksi ilmastonmuutosta. Me voimme muuttaa asioita, me voimme muuttaa käyttäytymistämme, me voimme toimia, mutta luontoa ja planeettaa on aina paljon vaikeampi valvoa tai hallinnoida kuin digitalisaatiota tai esimerkiksi uusien äh, taitojen äh, luomisesta. Toivon, toivoisin, että meidän kulutustapamme myös muuttuisivat. Me emme tarvitse niin paljon tavaroita. Ihmiset haluavat enemmän kokemuksia, enemmän jotain muuta elämäänsä. Tämä on myös haaste mutta se on myös mahdollisuus palvelusektorille. Kun ihmiset ajattelevat, että minulle ei enää ole töitä, niin uskon, että palvelusektori ottaa uuden harppauksen eteenpäin tulevina vuosina, mutta me emme vielä ehkäpä ymmärrä sitä, koska me yhä vielä ajattelemme sitä, että enemmän tavaroita tekee meistä onnellisempia. Ehkäpä ensi vuonna tai parin vuoden kuluttua, me ajattelemme jo eri tavalla. Me emme tarvitse kaikkia niitä tavaroita. Meidän ei tarvitse kuluttaa enemmän. Me tarvitsemme jotain muuta korvaamaan sen elämässämme. Täällä pidettiin hyvin tärkeitä puheita sitä kyvystä oppia, minkälaisia kykyjä ihmisillä on. Voi yrittää kouluttaa ihmisiä ilman, että kysyy, mitä ihmiset tarvitsevat, mitä sinä haluat oppia, miten sinä opit, mikä on se paras tapa. Joten meidän täytyy keskittyä ihmisiin ja järjestää enemmän räätälöityjä koulutuksia, kysyä ihmisiltä, mitä he voivat, haluavat tehdä. Ikääntyminen on suuri asia Euroopassa. Me olemme ikääntyvä väestö. Meillä on vauvapula, kuten kollega hyvin sanoi. Unohdammeko perheelämän? Haluammeko me vielä perheitä, lapsia, mahdollisuuksia joustavuuteen työelämässä niin, että meillä olisi jotain muutakin kuin työ? Päätän puheenvuoroni sanomalla, että meidän täytyy tuoda toivoa toivottomille, taitoja taitamattomille ja rakentaa luottamusta epäluottamuksen sijaan. Ja siinäpä meillä riittää työsarkaa. Kiitos. Erittäin hyvä keskustelu. Thank you very much and now we will Kiitoksia ja sitten matkustamme pohjoisesta etelään Etelä-Euroopasta tuli monia puheenvuoroja ja Kroatiasta myöskin. Eli tämä ilmeisesti on tärkeä kysymys Kroatialle ja puheenjohtajavaltiolle, mikä on hieno asia. Eli nyt sitten Babic, hän voi kertoa, onko hän samaa mieltä suomalaisen kollegan kanssa. Olkaa hyvä. Pa, poštovana gospođo Hrancova. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Totesin näissä alustavissa kommenteissa, että olen tietysti samaa mieltä. Varsinkin niiden kanssa, jotka puhuivat markkinoiden dynaamisuudesta tai työmarkkinoista Euroopassa – kun sanoit, että me tulemme Etelä-Euroopasta, jossa työvoima liikkuu voimakkaasti niihin paikkoihin, joissa on enemmän työpaikkoja ja elintaso on korkeampi. Slovenian edustaja sanoi, että markkinat eivät voi vastata meidän ongelmiimme ja 65 prosenttia yliopistosta valmistumista – saavat sellaisen koulutuksen, joka on ammatti, jota enää ei ole olemassa. Ja sitten kuitenkin todettiin, että minimipalkan minimipalkka on kaksiteräinen miekka ja hän ilmaisi huolenaiheensa tästä asiasta ja sanoi, että me emme opi paljoa jos me otamme Eläkeläiset uudelleen työelämään. Eläkeläiset, jotka edelleen kykenevät tekemään töitä, joista voi olla edelleen hyötyä työmarkkinoilla, voivat korvata nuorempaa työvoimaa ja toimia mentoreina niille, jotka tulevat työmarkkinoille – Antikin Kreikassahan meillä oli elinikäinen oppiminen myöskin, mutta muistuttaisin siitä, että että kun komissaari Schmidt esitteli itsensä Euroopan parlamentille, hän puhui siitä, miten uusia taitoja opitaan tai uudelleen kouluttaudutaan. Työmarkkinat ovat kovin dynaaminen markkina-alue se jatkuvasti muuttuu ja tarvitaan paljon uutta kokemusta. Uusien taitojen oppiminen ja elinikäinen oppiminen. Saksan edustaja Müller totesi juuri, kun hän puhui tästä, että jotkut asiat sopivat jossain liittovaltiossa, toiset eivät. Euroopan komissio ja parlamentti voivat edesauttaa meitä hankkimaan tiettyä tietoa. Ja nuoret Euroopan nuorisotakuun avulla tarjoavat oikeuden samanveroiseen palkkaan samasta työstä. Ja puheenjohtaja von der Leyen totesi myös tämän puheenvuorossa. Olen ilahtunut siitä, että kävimme tämän keskustelun. Se, mitä komissaari Schmidt sanoi myös puheenvuorossaan, on se, että tästä asiasta keskustellaan eurooppalaisessa toimielimessä, mutta sitä täytyy käsitellä myös kansallisissa parlamenteissa. Kotimaan keskusteluista on sitten hyötyä koko eurooppalaisen unionin talousalueella. On totta, että Valtiona olemme vanhentumassa ja komission avulla voimme pyrkiä löytämään erilaisia työkaluja ja malleja, joiden avulla voidaan saavuttaa parempi tilanne. Jos tässä onnistumme, niin onnistumme kaikessa muussakin. Kiitoksia. Thank you very much uh, for your concluding Kiitoksia näistä loppukommenteista. Ja sitten viimeisenä vielä Mille Saksasta. Eli katsotaan, miten löydätte tasapainon näiden eri puheenvuorojen välillä. Olkaa hyvä. Vielen Dank und auch viel... Kiitoksia. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta vielä näin myöhäiseen kellon aikaan. Mielestäni olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että jatkokoulutus on tärkeämpää kuin koskaan. Eli tämä on päätös, joka liittyy siihen, olemmeko toimintakykyisiä vielä tulevaisuudessa, olemmeko toimintakykyisiä tällä hetkellä. Eli jatkokoulutus ja elinikäinen oppiminen, se pitää saada käyttöön kaikkialla ja kaikille. No onko tämmöistä markkinoiden vai valtion tehtävä? Kun ajatellaan peruskoulutusta, niin tähän on jo vastattu. Koulutus on oikeus. Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen ja valtaosassa jäsenvaltiota on myöskin kouluvelvollisuus. Ja sitten ammattikoulutuksen osalta näin ei ole. Se ei ole oikeus. Eli meidän pitää miettiä, pitääkö pyrkiä siihen, ettei koulutus loppuisi, kun ihmiset ovat aikuisia, vai onko kyse elinikäisestä oikeudesta ja mitä siitä seuraisi. Tarkoittaako se, että me tarvitsemme lisää infrastruktuureita? Tarvi, tarkoittaako se, että meidän pitää mukauttaa työntekijöiden oikeuksia? Ja olen kyproksalaisen kollegan kanssa samaa mieltä, eli tämä on monille kammottava ajatus, että pitää jatkuvasti vaihtaa työpaikkaa ja jatkuvasti hankkia uusia taitoja. Mutta se voi myöskin olla mahdollisuus. Se on riski silloin, kun ei ole mahdollisuuksia mukautua näihin muutoksiin. Eikä tämä voi olla pelkästään markkinoiden tehtävä, sen on pakko olla myöskin valtion tehtävä. Ja Eurooppa häviää, jos tällaisia mahdollisuuksia ei luoda. Ja virolainen kollega ikä kyllä lähti, mutta hänelle sanoisin, että meidän täytyy olla yhteydessä juuri niihin, joihin emme vielä ole olleet yhteydessä. Kyse ei ole ainoastaan heidän työpaikoistaan, jotka ovat vaarassa, vaikka ne ovatkin etu siellä. Ja sitten kysyttiin tästä teknisestä koulutuksesta, luonnontieteet, kielet, tietojen käsittely. No mitä tästä puuttuu? Mikä on yhtä tärkeää? No esimerkiksi luovuus. Mahdollisuus kyseenalaistaa asioita. Nämäkin ovat tärkeitä perusedellytyksiä uudessa digitaalisessa maailmassa. Mäkään puhui tästä selvästi. Eli myöskin nämä valeuutiset, ne liittyvät myöskin koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Ei pystymmekö digitaalisessa maailmassa kyseenalaistamaan asioita kriittisesti? Ja tästä nyt on viime kädessä kyse. Eli ei tämä koske pelkästään taloutta, vaan koko yhteiskuntaa Eli saammeko tästä aikaan hyvän yhteisen Euroopan vai jäämmekö erillemme? Thank you very much. Uh, my apologies. Kiitoksia. Ai vielä viime hetken puheenvuoro. Tämä on institutionaalinen kysymys, eli alueiden komiteasta Caraccione. Hän käsittelyt sosiaalipolitiikkaa ja hän on yhden minuutin lyhyen puheenvuoron. Eli Caraccione, olkaa hyvä. Thank you for the floor, dear co Kiitokset puheenvuorosta, komission jäsen Schmidt, äh, puheenjohtajat äh, ja jäsenet. Minä tulen Euroopan unionin alueiden komiteasta Alueiden komitea tulee keskustelemaan keskittymään taitoagendaan ja keskittymään nimenomaan taitojen puutteeseen ja oikeudenmukaiseen siirtymään. Meille, me olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on erittäin tärkeää Euroopan jatkuvalle kehittymiselle. Tämä äh, täytyy tehdä kaikki huomioiden paikalliset ja alueelliset äh, eroavaisuudet ja resurssit. Ja tämä tulisi nähdä sosiaalisena investointeina. Ja meidän täytyy parantaa taitoja nimenomaan silloin, kun työntekijät eivät kykene sinne omasta aloitteestaan hakeutumaan. Meidän täytyy saada aikaan kumppanuuksia kansallisten, paikallisten, alueellisten yritysten, viranomaisten, työnantajien, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa niin, että kaikessa huomioidaan paremmin tarvittavat taidot ja osaaminen sekä muodollisen että epämuodollisen oppimisen kautta. Yksi esimerkki paikalliselta tasolta Mainitsisin We Learn Again, opimme jälleen ohjelman Unkarista. Yli sata henkilöä romani yhteisöstä. Heille tarjottiin täysipäiväinen työpaikka julkiselta sektorilta. Siinä oli kaiken näköistä, esimerkiksi puutarhanhoitoa, huoltotöitä ja muuta. Tämä ohjelma vaikutti ennen kaikkea asenteisiin ja sen lisäksi eh, nämä ihmiset saivat ammattitaitotodistuksen ja se paransi heidän itsetunteaan. Me tarvitsemme enemmän tällaisia eh, ohjelmia eh, erityisryhmille. Tämä ohjelma johti siihen, että autettiin perheiden taloudellista tilannetta myös, joten tämä oli tällainen, missä kaikki osapuolet voittivat. Toki pienimuotoinen projekti. Mutta tämä osoittaa, että paikallisesta ja alueellisesta tasosta on tulossa yhä tärkeämpi, kun täyte, täytäntöön pannaan taitojen hallinnointia. Ja usein paikallisella tasolla on innovatiivisempi lähestymistapa. Äh, Kaksi asiaa ovat tässä hyvin tärkeitä. Meidän täytyy huomioida demografinen muutos ja äh, aivovuoto Viime viikolla käsittelimme sitä, minkälainen uhka aivovuoto on Euroopan projektin, projektille pitkällä aikavälillä. Ja sen vuoksi on ehdotettu mekanismia Euroopan tasolla, kuinka voisimme ottaa käyttöön erilaisia toimenpiteitä estää aivovuoto. Ja kaikki tämä on tehtävä yhteistyössä paikallisen ja alueellisen tason kanssa. Minä olen alueiden komitean mietinnön esittelijä esimerkiksi taitojen parantaminen on hyvin tärkeää näiden kaikkien uusien haasteiden edessä. Kiitos. Thank you very much. And this really... Kiitoksia. No, tämä sitten todellakin oli viimeinen puheenvuoro. Haluaisin kiittää kaikista siitä, siitä että olitte mukana. Mutta ennen loppua vielä meidän kaikkien nimissä toisen puheenjohtajan Marasin nimissä. Haluaisin kiittää teitä ja hän saa vielä loppupuheenvuoron. Kiitos. Thank you very much. I would... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää teitä ja Euroopan parlamenttia siitä, että isännöitte tämän Euroopan parlamentaarisen viikon. Meillä on todella suuri kunnia saada osallistua tähän. On hienoa, että järjestätte tämän kokouksen. Pidän nämä loppukommentit äidinkielelläni. Niin Haluan tehdä yhteenvedon mielestäni tärkeistä asioista. Kiitoksia jälleen kerran tämän kokouksen loppuun. Haluaisin kiittää kaikkia työpanoksesta, varsinkin panelisteja, jotka mielestäni olivat todella hyviä. Jälleen kerran sain ilahtuneena todeta, että Euroopan komissio on ymmärtänyt, että tämä hanke on tärkeä ja sen tulisi olla prioriteeteissa korkealla. Vaikkei kaikki jäsenvaltiot olekaan samalla viivalla, kun kysymys on koulutuksesta, eivätkä prioriteetit ole samankaltaisia, niin <clears throat> loppujen lopuksi kuitenkin kaikki asumme EU:ssa, joka rakentaa yhteistä tulevaisuutta ja se tulisi aina pitää mielessä. Ihmisiin investoiminen, lapsiin investoiminen, investoiminen tulevaisuuteen on asia, joka meidän täytyy ymmärtää prioriteetiksemme. Ja täytyy kyllä todeta, että kaikista näistä keskusteluista, jos jonkun yhteenvedon voisi tehdä, ja ehdotuksen Euroopan komissiolle se olisi se, että kaikkien meidän toimiemme täytyy olla nopeita. Heti kun ongelmia huomataan, meidän täytyy reagoida nopeasti ja löytää ratkaisu pikaisesti. Esimerkiksi kun olemme saaneet huomata, että kolme vuotta sitten meillä oli työllisyysongelma, komissio ehdotti erinomaista ohjelmaa, joka täytäntöön pantiin kaikkialla Euroopan unionissa. Minusta meidän tulisi jatkaa näillä samoilla linjoilla. Kun sitten puhutaan koulutuksesta ja taidoista ja työmarkkinoista, niin selkeästi saamme nähdä, että kansalaiset jäsenvaltioiden enemmistössä eivät ole saamassa koulutusta kautta työuransa. Jos katsotaan kaikkia työntekijöitä Euroopan unionissa, vain 10 prosenttia heistä saavat sellaista lisäkoulutusta, joka auttaa heitä päivittämään tilanteensa. Jotkut jäsenvaltiot ovat tässä suhteessa parempia, kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä hyviä, että 10 prosenttia joka tapauksessa ei ole riittävää. Lisäksi Euroopan komissiolla prioriteettina pitäisi olla se, että ne, mm, jotka ovat matalakoulutettuja, eivät yleisesti ottaen saa osallistua lisäkoulutukseen vain yksi 25, jolla vähemmän taitoa saavat hyödyntää elinikäisiä oppimismenetelmiä. Eli Euroopan komissio, ja olen varma, että nyt on tapahtuman, Euroopan komission pitäisi ottaa huomioon nämä oleelliset asiat, joita kannattaa hoitaa, jotta voimme nopeasti saada aikaiseksi hyviä tuloksia. Lopuksi sitten taito ja koulutus kaikille on tärkeä tekijä tulevassa talouskasvussa Euroopan unionissa. Yhteisönä, joka haluaa luoda tasaveroiset mahdollisuudet kaikille kansalaisillemme. Tämä on tärkeässä asemassa, jotta he voivat olla mukana panostamassa yhteiskuntaamme koko elämänsä. Ja tästä syystä jälleen kerran haluaisin painottaa sitä, että ei tämä suinkaan ole mikään viimeinen keskustelumme tästä asiasta. Meillä tulee olemaan muitakin mahdollisuuksia katsoa näitä suuntauksia. Ja voimme näin edesauttaa tilannetta ja luoda nykyaikaisempaa, parempilaatuista työtä Euroopan unionin työmarkkinoille. Kaikki jäsenvaltiot hyötyvät tästä, kuten myöskin kansalaiset, jotka asuvat Euroopan unionissa. Kiitoksia. Well, this is it. <laughs> Thank you very much. No niin, kiitoksia. Nauttikaa loppupäivästä ja turvallista kotimatkaa. Kiitos.